Ensin äänestämme kuudesta päätöslauselmatekstistä aiheesta naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa. Meillä on yhteinen päätöslauselma pöydällä, jonka ovat laatineet kuusi ryhmää ja kollega Paskoa. Ovatko kaikki valmiita hyväksymään tämän? Kuka vastustaa? Tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Esityslistan mukaisesti nyt äänestämme kuudesta päätöslauselmasta aiheesta ihmisoikeustilanne Bahrainissa. Meillä on yhteinen päätöslauselma, jonka ovat laatineet kuusi ryhmää ja edustaja Paskoa. Ja kohtaan kymmenen liittyen meillä on suullinen tarkistus. Sen on jättänyt edustaja Andri Kiene. On behalf of the Puhemies EPP-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta kohtaan 10. Ja tarkistus on vain yksi sana, tai muutos on yksi sana, directly-sana, eli muutettuna se kuuluu seuraavasti. Siteeraus painottaa, että se kovasti tuomitsee sitä, että ei ole vastannut olemassa olevaan Bahrainin tilanteeseen, vaatii korkeaa edustajaa, varapuheenjohtajaa tuomitsemaan perusihmisoikeusloukkaukset ja perusoikeuksien loukkaukset ja ryhtyä rajoittavimpiin toimiin. Omaisuuden jäädyttäminen, viisumikielto niille ihmisille, jotka ovat suorassa vastuussa Directory responsible ihmisoikeusloukkauksista, kuten BCS-raportissa on dokumentoitu, ja harkita uudelleen nykyistä, nykyisiä eu diplomaattisia suhteita Bahrainiin. Siteraus loppui. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin. Paljon kiitoksia edustaja Andre Kiene. Vastustaako joku tätä lisäystä, eli että sanan directly lisätään tekstiin? Ei ole. Joten äänestämme tästä nyt kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sisältää tämän sanan directly. Kuka hyväksyy tämän? Kuka vastustaa? Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme toisesta osasta. Puoltavat äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet, tyhjää hylätty. Näin pääsemme muutettuun päätöslauselmatekstiin. Kuka puoltaa sen hyväksymistä? Vastaäänet tyhjää. Näin tämäkin päätöslauselma on hyväksytty yksimielisesti. Näin pääsemme kuuteen päätöslauselmaan aiheesta Keski-Tasavallan tilanne, Keski-Afrikan tilanne. Meillä on yhteinen kuuden ryhmän sekä kollega Paskuan päätöslauselman tarkistukselle jätetty, joten äänestämme äänestyksin tästä tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Viisikymmentäyksi ääntä puolesta, yksi tyhjää, joten yksimielisesti hyväksytty. Istunnon pöytäkirja jätetään hyväksyttäväksi seuraavan istuntokauden alussa. Jos ei ole mitään vastustusta, niin nämä päätöslauselmat, jotka on hyväksytty, niin ne välitetään teksteissä mainituille henkilöille. Kukaan ei tätä vastusta, joten näin keskeytään istunnon. Toivotan teille oikein turvallista kotimatkaa ja mukavaa viikonloppua. Päätän koko